vastaan. Kansanpuolta SND-ryhmältä vihreiltä, EFDDltä ja ENFltä on tullut muutospyyntöjä valiokuntien ja valtuuskuntien jäsenen liittyen. Nämä nimitykset on liitetty tämän istunnon pöytäkirjoihin. Jos huomioita ei esitetä, niin silloin nämä nimitykset katsotaan vahvistetuiksi.